Ja sitten esityslista, joka teille jaettiin, siinä viitattiin myöskin Kosakin viimeisimpään Belgian peikalla pidettyyn kokoukseen, mutta koordinaattorit ajattelivat, että tämä asia käsiteltäisiin joskus toiste. Tärkeä aihehan on kyseessä. Ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat yhdessä Martinesin kanssa ja Martin itsekin, joka on varapuheen miehenä, eh, olivat tätä mieltä. Eli näin tämä kohta on otettu pois tämän päivää sieltä esityslistalta. Se otetaan joskus tulevaisuudessa käsittelyyn. 28. Että on päivätystyslista. Nämä korjaukset siihen nyt tehdään ja katsoisin, että näin voidaan esityslista katsoa hyväksytyksi. Sitten puheenjohtajan ilmoituksiin mainitsin jo koordinaattorin kokouksessa kirjeestä, jonka Stel lähetti eh, puhemiehelle Pusekille, jossa esitetään yleisluontoisia varaumia liittyen puitesopimukseen, joka on tehty parlamentin ja komission välillä. Sastel ilmoittaa tässä kirjeessä, että toimijoiden välinen tasapaino – on asia, jota on kunnioitettava. Ja jos tätä jollain lailla loukataan, niin neuvosto voi tietysti kääntyä tuomioistuimen puoleen. No, kyseessä on ilmoitus, tiedonanto. Siinä ei mitään konkreettista esitetä, mutta se on vain ennaltaehkäisevässä mielessä esitetty ja koordinaattorit olivat sitä mieltä, että Eh, odotellaan ja katsotaan, eh, tarvitaanko jatkotoimia. 21. päivää lokakuuta valtuuskunnan tapaaminen. Itse Gurmai, Kriip ja Tein olivat valtuuskunnassa mukana. Tapasimme Etelä-Afrikan parlamentin edustajia, jotka olivat vieraana täällä ja halusivat olla yhteydessä valiokuntaamme. Valiokunta tuolloin kokoontui ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka olivat valmiita osallistumaan tapaamiseen. Etelä-Afrikan valtuuskunta oli varsin suuri, 15-16 parlamentaarikkoa muistaakseni, jotka vastasivat perustuslaillisista kysymyksistä Etelä-Afrikan osalta. Kysyvät, miten me valvontatoimia toteutamme, miten erilaiset sopimus, kysymykset hoidetaan täällä koska Etelä-Afrikassa on perustuslaki vuodelta 1996 ja se voidaan vuosittain asettaa eh, tarkastelun alaiseksi. Ja nämä Etelä-Afrikan parlamentaarisen valiokunnan jäsenet nimenomaan halusivat eh, meiltä saada tietoa siitä, eh, miten suhtautua ja mitä esittää, eh, kun maan perustuslaki on uudessa tarkastelussa vastavuoroista tietojen vaihtoa tehtiin. Sivuttiin myöskin oikeusjärjestelmäkysymystä ja myöskin perustuslain valvontaa tavanomaisen lainsäädännön kautta. Koko tapaaminen oli varsin mielenkiintoinen. Ja koordinaattorit äskeisessä kokouksessa totesivat tai kommentoivatkin tätä asiaa liittyen eh, muiden maiden parlamentaarikkojen tapaamisiin. Eh, todettiin, että meidän on syytä olla avoimia, koska emme saa vasta ei mutta jos tapaamisiin päädytään, valiokuntamme kanssa, niin on katsottava, onko se mahdollista, ja jos ei se mahdollista olisi, niin sellaisessakin tapauksessa meidän tulisi antaa varsin hyvin perusteltu vastaus. Ja on muistettava, että e, jos tapaamisia järjestetään, niin on tärkeää, että paikalla on useampi kuin yksi edustaja myös meidän puoleltamme. Tämä nousi äskeisessä koordinaattoreiden kokouksessa esiin. Ja tiedonantojen osalta toteaisin, että viimeisimmässä koordinaattoreiden kokouksessa, ei siis äskeisessä tämänpäiväisessä, vaan edellisessä, tehtiin kompromissi DAFin lausunnosta, joka liittyy vaali äänestysmenettelyihin. Tämä on varsin tärkeä kysymys ja varsin monimutkainen sellainen. Ja tästä sitten seuraa uusi lausunto Daffilta. Se on tässä vaiheessa vain englanninkielisenä saatavilla. Käännöksiä vielä ei ole saatu, valitettavasti. Ja seuraavalla kerralla 29.30.11. on tarkoitus käsitellä tätä asiaa. DAF on valmistellut myös ähm, toista lausuntoa, joka koskee äh, komissaariehdokkaiden kuulemisasetusta. DAF on tämänkin valmistellut, esitellyt, sekin on tässä vaiheessa äh, vain englanninkielisenä saatavilla ja siksi se otetaan käsittelyyn seuraavassa valiokunnan kokouksessa tämän kuun lopulla. Kansalaisaloiteasia nousee esille huomenna. Ja sitten muutama sana siten, siitä, miten tulkita 51 artiklaa asetuksessamme. No, tämä asia ei ehkä ole ihan niin yksinkertainen kuin mitä ensivaikutelman mukaan saattaisi vaikuttaa. Toivottavasti olette tutustuneet tähän asiakirjaan. Siinä kuvaillaan näitä teknisluontoisia kysymyksiä tähän liittyen. Ja tässä tuodaan esiin myöskin se, että 51 artiklan mukainen menettely, se on sovellettu varsin harvoin ja silloin kun ensimmäistä käsittelystä on puhuttu, eli kokemuksia ei ole vielä kovinkaan paljon. Mutta valiokunnan puheenjohtaja kokous kuitenkin pyysi meiltä lausuntoa asiaan. Ja Lene Envi-valiokunnan puheenjohtajana ja toisaalta sitten talousasioiden valiokunnan puheenjohtaja eh, nostivat esiin joitain tulkintaan liittyviä hankaluuksia ja olivat yhteydessä meihin tässä kysymyksessä. Lainen tehän pitkälti tiedättekin, missä tässä on kyse. Ymmärrätte varmasti, että tämä on todellakin hankala ja monimutkainen asia eri valiokuntien välinen yhteistyö lainsäädäntötyöskentelyssä pohjautuu 49, 50 ja 51 artikloihin. 49. esitetään normaali menettely, eli yksi valiokunta vastaa asian käsittelystä, mutta yksi tai kaksi valiokuntaa voivat sitten esittää lausuntonsa eh, asiaan ja tällöin siis pätee artikla 49. Sitten 51 artikla on sellainen, että siinä lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa tietyn mietinnön yhteydessä aihe on sellainen, että se ei koske pelkästään yhden valiokunnan osaamisaluetta, vaan useamman valiokunnan. Ja tällöin Tämä voi koskea tämä eh, yhteisjako eh, toimivallan osalta eh, mietintöä kokonaisuudessaan tai joissain tapauksissa vain tiettyjä mietinnön osia. Eli tietyt osat ovat sellaisia, että ne koskevat useampaakin valiokuntaa. Ja tällöin siis sovelletaan artikla 51. Siinä todetaan, että Tällöin on mahdollista menetellä muulla, muulla tavalla kuin, että tarkistuksesta äänestettäisiin valiokunnassa, vaan ne voidaan esittää suoraan parlamentille. Ja sovittelumenettelyssä valiokunnan esittelijän mukana voi olla myöskin tämä toinen esittelijä. Kannattaa tutustua artiklan 51, lukeakin se ehkä. Siinä sanotaan seuraavalla tavalla. Fatte le condizioni di cui l'articolo 49 jos 49 artiklan 1 kohdan Artiklassa 49 hän siis puhutaan yhteistyöstä, mutta kuitenkin yhdestä päävaliokunnasta. Tässä eh, hieman viitataan eh, siihen, että eh, kaksi valiokuntaa käsittelee asiaa ja 50 artiklan. Ja tämäkin on tärkeää, koska 50 artikla, niin kuin juuri totesin, esittää sen, että kyseessä on aihe, joka niin kokonaisuudessaan koskee kahta valiokuntaa tai kyseessä on aihe, joka osittain kuuluu kahdelle tai useammalle valiokunnalle, mutta jotkut osat vain yhdelle. Mukaiset ehdot täyttyvät ja puheenjohtajakokous on vakuuttunut, että asia on erittäin tärkeä. Se voi päättää, että sovelletaan valiokuntien yhteiskokousmenettelyä ja yhteisäänestystä. Tässä tapauksessa esittelijät laativat yhteisen mietintöluonnoksen, jota kyseiset valiokunnat käsittelevät ja josta ne äänestävät yhteiskokouksessa, jonka rinnakkaispuheenjohtajina toimivat kyseisten valiokuntien puheenjohtajat. Kyseiset valiokunnat voivat perustaa valiokuntien välisiä työryhmiä valmistelemaan yhteiskokouksen äänestyksiä. Eli siis kun 50 artiklan ehdot täyttyvät ja sitten tämä lisävaatimus, eli että kyseessä on erittäin tärkeä aihe, ja tästä puheenjohtaja kokous on siis vakuuttunut, niin jos tämän asian yksinkertaisesti sanon, niin tällöin kaksi tai useampi valiokunta voi kokoontua ikään kuin kyseessä olisi vain yksi valiokunta. Ne laativat yhden mietinnön. Yhteispuheenjohtajuus toimii tällöin. Tästä on kokemuksiakin jo meillä Tukholman ohjelmaa käsiteltäessä. Näin toimittiin. Eli yksi mietintö ja tarkistukset tämän yhdessä. Ja mitkä ovat sitten ne vaatimukset, jotka, tai pyynnöt, jotka valiokunnallemme esitettiin, jotka meille puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja esitti. Näitä on kolme. Ensinnäkin työjärjestyksen 51 artiklaa sovelletaan vain ensimmäiseen käsittelyn. Onko näin vai voidaanko myös jatkovaiheessa tätä menettelyä soveltaa? Kysymys numero kaksi. Voivatko ainoastaan kyseiset 19 valiokunnat käyttää asiasta vastaan valiokunnan asemaan liittyvä oikeus, kuten oikeutta esittää täysistunnolle tarkistuksia tai hylkäysehdotus. Ja kolmas kysymys. Voivatko valiokunnat päättää yhdessä siitä, miten parlamentti käyttää oikeuksiaan, jotka koskevat ehdotuksia säädösvallan siirronnoilla annettaviksi säädöksiksi. Tai 51 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti hyväksyttyyn säädöksen perustuva täytäntöönpanotoimi, eli koskeeko tämä myös täytäntöönpanovaihetta. Nämä ovat siis esitetyt kysymykset. Ja yksi teesi, joka meille esiteltiin, ja ennakoin tässä nyt hieman tulevaa Eli meidän tulee miettiä sitä, onko vastauksemme vain eh, liittyvä kirje, eli näin me tulkitsemme eh, tämän asian, vai olisikohan tässä nyt sellainen tilanne, että selvyyden vuoksi tai ihan käytännön syystä johtuen eh, esittää jonkinlaisia muutoksia asetukseen. Lennehän on tehnyt sellaisen ehdotuksen, jota voi verrata eh, asetusmuutoksen esittämiseen. Eli siis lähtökohtaisesti tässä lähtäisi liikkeelle siitä, että 51 artiklaa sovellettaisiin vain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. Ja argumentteja eh, on kolme Leenen mielestä. Ensinnäkin vain artiklassa 51 puhutaan yhteisvaliokunnista. Monet muut asetuksen artiklat pitävät aina erillään eh, vastuuvaliokunnan ja muut valiokunnat. Ja eh, esimerkiksi 188 on yksi tällainen artikla. Ja tässä mainitaan myöskin artikla 66 ja muitakin. Eli esimerkiksi neuvoston yhteinen kanta tulee antaa tiedoksi vastuuvaliokunnalle, vastuuvaliokunnalle, ei kunnille. Eli tällä hieman ehkä ennakoin jo sitä, mikä olisi oma näkemykseni tähän asiaan. Mielestäni tämä argumentti on varsin heikko, koska artikla 51 on poikkeuksellinen artikla. Se toteaa, että jos päätetään 51 artiklan soveltamisesta, niin kahta valiokuntaa pidetään kaikin tavoin yhtenä valiokuntana. Ja en tiedä, miksei tätä eri vaiheisiin voisi soveltaa. Kun ajatellaan esimerkiksi 188 artiklaa, niin siinäkin eh, viitataan vastuuvaliokuntaan. Eh, eli tässä siis tarkoitettaisiin valiokuntia puhuttaessa artiklassa 51. Ja sitten toinen artikla, jonka myös, tai perustelu, jonka Leene esitti, totesi, että kyseessä olisi poikkeusartikla 51, siis, eli sitä ei voi liian laajasti soveltaa, vaan sitä rajoitettaisiin niin pitkälle kuin vain mahdollista. No, poikkeuksellinenhan se on, mutta ne tulee kuitenkin tulkita eh, ihan kirjaimellisesti sisällön mukaisesti ja loogisesti tietysti myöskin. Ja jos nyt siis lähdettäisiin eh, siitä banaalista esimerkiksi että vaikka päätetään eh, yhteisen eh, rakennuksen rakentamisesta, kaksi firmaa olisi tässä mukana, niin silloin eh, on hankalaa sanoa, että esimerkiksi yritys A on vastuussa ensimmäistä kerroksista ja sitten yritys B ylimmistä kerroksista. Vähän outoa olisi tällä tavalla asia tulkita eli jakaa jollain tavalla toimivaltuudet. Poikkeuksellistahan se olisi, tai poikkeuksellisahan tämä on, mutta kuitenkin mielestäni tämä tulisi tulkita siten, että koko menettelyä ajatellen sovellettaisiin tätä artikla 51. Ja sitten eh, soveltamisen vaikeus, viimeinen esitetty argumentti. Eli että tällainen menettely monimutkaistaisi töitä. Ja varsinkin eh, ensimmäisen käsin jälkeisessä vaiheessa, kun eh, on määräajat ja erilaiset neuvottelut ja muuta. No, tämä pitänee paikkaansa. Kokemustahan meillä ei tästä vielä tähän mennessä ole, koska 51 artiklan mukaiset menettelyt tähän saakka on aina hoi, on, ovat hoituneet ensimmäisessä menettelyssä tai käsittelyssä. Esimerkiksi Naisten valiokunta on joskus äh, jo ollut tällaisessa menettelyssä, mutta aina asiat ovat hoituneet ensimmäisessä käsittelyssä tähän saakka. Jos tämä argumentti pitäisi paikkansa, niin silloin pitäisi paikkansa myöskin se, että kahden valiokunnan olisi vaikea tehdä yhteensä ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Jos näin on, niin silloin tulkinta ei ole ongelmana, vaan ongelma olisi se, että pitäisi mennä muuttamaan työjärjestystä tai asetusta. Eli vastaisin näihin kahteen kysymykseen. Eli ä, artikla 51 pätee koko menettelyketjuun. Ja jos käytännön hankaluuksia ilmenee myöhemmissä käsittelyvaiheissa, niin tällöin tulisi, tulisi sääntöjä muuttaa. Varsin pitkään tarkastelin tätä asiaa ja juristina varsinkin oli oikein ilo lähteä pohtimaan tätä ja penkomaan tätä kysymystä. Ja yksi asia tässä nyt tuntuu unohtuneen parlamentilla. 51 artiklaahan valmisteli työryhmä, valiokuntien puheenjohtajakokouksen kokoon kutsuma työryhmä. Ja tuolloin todettiin, että jos on ihan sulla mahdottomuus tehdä selvä toimivaltajako kahden valiokunnan välillä, ja jos kyseessä on tärkeä asia, niin tällöin olisi mahdollista, että kaksi valiokuntaa tekisi töitä yhdessä. Näin tämä työryhmä esitti. Ja sitten kun parlamentti teki päätöksen asiassa, niin tämä vaatimus unohtui tapahtui. Puhuttiin pelkästään tärkeistä kysymyksistä. Eli kun 51 artiklaa, 51 artiklaa sovelletaan, niin ehtojen on täytyttävä ja kyseessä on oltava erittäin tärkeä aihe. Tällöin puheenjohtajakokous voi esittää yhteisvaliokuntakäsittelyä. Mutta 50 artiklassahan on myöskin kaksi ehtoa tai hypoteesia. Ensinnäkin sellainen mahdollisuus, että yksi osa lainsäädäntötekstiä on sellainen, että se koskee yhtä valiokuntaa ja sitten toinen osa koskee jotain muuta valiokuntaa. Ja toinen hypoteesi on sitten sellainen, että on vaikea <clears throat> tehdä päätös kummalle tai mille yhdelle valiokunnalle koko asian käsittely kuuluisi. <clears throat> Ja näin ollen työryhmä painotti erityisesti sitä ennakkoehtoa, että ei voida määritellä toimivaltuuksia selkeästi e, koko asiaa ja asiakirjaa tarkastellen. Tällöin on mahdollisuus soveltaa artikla 51. Eli 51 artiklan ehtojen on täytyttävä konan tai osian tai e, kokonaisuudessaan, ja jos kyseessä on tärkeää, niin tällöin yhteiskäsittely on mahdollinen. Ja tässä on selvää eroa siis tähän edellisen tulkintaan verrattuna. Jos halutaan soveltamista rajoittaa niin pitkälle kuin mahdollista artiklan 51 osalta, niin tällöin on muistettava se, että eh, kuitenkin on ajateltava asiaa kokonaisuutena sitä, että, että koko tämä eh, asiayhteys on hankala määriteltäväksi. Eli pelkästään tämä tärkeä aihe ei ole tässä tärkeä, mutta se, että koko asia, yhteys on sellainen, että on vaikea tehdä <clears throat> valinta siitä, <clears throat> mille valiokunnalla sen käsittely kuuluisi, niin tällöin voidaan soveltaa artiklaa 51. Ja kun tässä nyt mainitaan asian tärkeys e- ja Tähän tietysti voidaan määritellä, kun normatiivista asioista on kyse, mutta tämä ei ole sitten niin helppoa siinä vaiheessa, kun täytäntöönpanosta puhutaan. Ja komitologia-asian yhteydessä näin ollen ehkä ei olisi tarpeen soveltaa artikla 51, mutta asia tulee tällöin mainita. Voidaan ajatella uutta tarkistusta 190 tai 191 artikla vai 290, en nyt muista mikä artikla oli kyseessä. 290. Eli näissä tapauksissa puheenjohtajakokous voi päätyä siihen, että vain yksi valiokunta saa valtuudet esimerkiksi täytäntöönpanon seurantaan liittyen. No, tässä nyt ö, omat näkemykseni pähkinänkuoressa tähän asiaan. Pismi, però dato che stato il parere. No niin, te olette varmasti tähän työasiakirjaan tutustuneet ja toivon teiltä nyt kommentteja asiaan, jotta sitten voidaan laatia loppuasiakirja aiheesta. Uh, Arvoisa puheenjohtaja, olemme todella kiitollisia tämän ongelmavyhden esittelystä ja joistakin ehdotuksista, joita esittelitte. Täytyy sanoa, että itse olisin sillä kannalla, että heitettäisiin koko tuo 51 artikla romukoppaan. Minun mielestäni, jos päätetään, että on yhteisvaliokunta, niin se päätös tehtiin jo alun alkaen heikkoudesta käsin, koska äh, Tukholman ohjelma on jo osoittanut että on hyvin vaikeata, että parlamentti toimisi tehokkaalla ja johdonmukaisella tavalla näin toimiessaan. Mutta jos me joudumme tämän asian nielemään ja sitä edistämään, niin olisin samaa mieltä siitä, että tämän säännön pitäisi olla voimassa koko lainsäädäntöprosessin ajan. Nimittäin jos sitoudumme yhteisvaliokuntiin ja sen vastuisiin, niin se täydä, täytyy viedä läpi kokonaisuudessaan. Meidän kaikkien täytyy olla tuon paketin sitomia, jotka nuo valiokunnat joka nuo valiokunnat sitoo yhteen. Ja kaikki tarkistukset täytyy esittää yhdessä. Ja mikä tahansa valikunta yrittääkin sitten poiketa yhteisestä sopimuksesta, niin sen pitäisi estää niin toimimasta. Ja sitten lopuksi meidän pitäisi kaikissa tapauksissa pyrkiä pitämään yhteisen valiokunnan määritelmä tai pitää voimassa aikaisemman yhteisvaliokunnan päätös. Eli se tarkoittaa sitä, että jos päätöstä aiotaan, ö, muutetaan käyttämällä 51 artiklaa, niin tuo harkintavalta pitäisi olla ö, valikontien puheenjohtajakokouksen käytettävissä ainoastaan. Yritän tässä nyt sanoa sitä, että valiokuntien Kokous olisi silloin paremmassa tilanteessa pystyäkseen estämään turhaa sekaannusta eri valiokuntien välillä, erityisesti aivan koko lainsäädäntöprosessin alusta alkumetreiltä alkaen. ja, im Interesse. Ich möchte mich erstmal zu der Frage äußern. Niin. Kommentoisin sitä, millä tavalla nyt jotain tässä mennään muuttamaan. Oikeusvarmuuden vuoksi katsoisin tätä työjärjestystä. Tulisi muuttaa, ei tulisi puhua joistain eh, ohjeista, ohjesäännöistä tiettyyn artiklaan liittyen eikä tulisi jättää asevaliokuntien puheenjohtajakokoukselle. Itse olen aina selkeän menettelyn kannalla, eli työjärjestyksen kautta toimittaisiin ja tarvittaessa sitä muutettaisiin. Ja sitten Kysymys, koskisiko tämä koko lainsäädäntömenettely vain ensimmäistä käsittelyä? Tässä voin yhtyä siihen, mitä esitte puheenjohtaja, eli että tämä koskisi koko lainsäädäntömenettelyä, sen koko kestoa. Perustelun tuntuivat järkeviltä, muuten tämä ei olisikaan järkevää mielestänä, koska kyllähän eh, lainsäädäntömenettelyyn kuuluu useampikin vaihe, käsittelyvaihe. Ja katsoisin, että ei ole perusteltua esittää, että tämä voisi liittyä vain yhteen vaiheeseen. Ja sitten kysymykset kaksi ja kolme, en kommentoisi näitä vielä siksi, että en ole tutustunut vielä riittävän huolella. Mutta toivoisin kovasti, että jos muutamme työjärjestystä, niin asia hoidettaisiin selkeästi, ei jätettäisi puheenjohtajakokoukselle liikaa taakkaa. Olen melko uusi täällä parlamentissa, mutta vaikutelmani on sellainen, että suuret ja vahvat valiokunnat lyövät itsensä aina puheenjohtajakokouksessa läpi. Ja jäsenet, jotka eivät ole itse läsnä kokouksessa, niin on hankala ymmärtää, miten ylipäätään päätökset on aikaan saatu ja miten mihinkin on päädytty. Vedo altri. si, prego, Guerrero. Guerrero, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, me olemme osallistuneet tässä nyt suorastaan valtavan italiankieliseen Italian järjestelmän ja sen tulki, oikeusjärjestelmän ja tulkinnan ohjelma lu, luentoon ja yhtä kaikki eksyimme tähän teidän luentosarjaanne, mutta joka tapauksessa tärkein ongelma on se, mikä ja se pitää pyrkiä ratkaisemaan. Meillä on olemassa sopimus siitä, että meillä ei ole ongelmia ensimmäisellä lukukerralla, eli tässä lainsäädäntömenettelyssä molemmissa tapauksissa voimme siis näitä käyttää ja näitä molempia valiokuntia tässä sitten pyydetään toimimaan, mutta meillä on toisella lukukerralla sitten ongelmia asiassa, siis jos toinen lukukerta tästä syntyy, kuten puheenjohtaja tässä jo sanoi aikaisemmin, niin Yleensä aina ensimmäisen lukukerran aikana ongelmat on saatu ratkaistua, mutta nyt saattaa käydä toisin. Ja siis jos me päädymme toiselle lukukerralle, niin meidän ongelmamme ovat sitten pikemminkin tällaisia aikarajakysymyksiä. kysymyksiä ja ne liittyvät siihen pakkoon ja nopeuteen ja tehokkuuteen, joilla meidän täytyy nämä sopimukset saada aikaiseksi. Ja nyt näin täytyykin miettiä, onko molempien valiokuntien oltava mukana tässä lopullisessa päätöksessä tässä lainsäädäntötyössämme. Me olemme varmaan kaikki sitä mieltä siitä, että lainsäädäntöprosessi on yksi ja ainoa ja silloin kun nyt nämä lopulliset päätökset sitten tehdään, niin silloin ei yhteistyötä voi yhtäkkiä vain hävittää taivaan tuulijalkaista maton alle kahden valiokunnan välillä. Eli meidän täytyy päättää asia, asiasta jo nyt ja miettiä jo nyt asiaa etukäteen ja miettiä sitä, voisimmeko ottaa tällaisen selvän säädöskohdan artiklan niistä menettelytavallisista ongelmista, jotka sitten syntyvät toiseen lukukertaan siinä tapauksessa, että näin käy lainsäädäntömenettelyissämme. Ja näin voimme sitten välttää juuri sitä, että puheenjohtaja, puhemiehistön kokouksessa täytyy päätöksiä jatkuvasti tehdä, koska e, meillä ei ole ollut, ollut selkeää järjestelmää tai missä sitten on sellainen menettelytapa, jossa on tietty aikaraja ja valiokunnat pakotetaan tekemään yhteistä, yhteis, yhdessä työtä erityyppisen mm, tavanomaisen menettelytavan poikkeavassa, poikkeavassa muodossa. Kiitoksia. altri che hanno chiesto la parola. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näitä olevan, eli tulen tästä nyt mietinnön laatimaan. Nämä kommentit tulen huomioimaan. Näyttäisi siltä, että tässä työjärjestystä haluttaisiin pikemminkin muuttaa kuin tällainen tulkinnallinen kirja esittää. Tästä ilmeisesti ollaan yhtä mieltä. Ja tässä myöskin toivottaisiin, että koko käsittelyä tämä soveltaminen koskesi, koskisi, ei pelkästään tiettyä vaihetta, ja näin ollen tulee kiinnittää huomiota mahdollisiin hankaluuksiin toisessa ja kolmannessa vaiheessa, eli määräajat ja muut ongelmat. Tämän tulemme tekemään. Kukaan ei tuntunut erityisesti vastustavan tähän ehdotukseen, eli että 51 artiklaa sovellettaisiin ei pelkästään silloin, kun erityisen tärkeän aiheen ehto eh, käyttyy, vaan myöskin silloin, kun eh, katsotaan, että eh, ongelmana on esitys kokonaisuudessaan pelkästään tietty osa siinä, sillä tämähän on nimenomaan sellainen ongelmatilanne, jossa tulisi miettiä, kuinka jakaa valtuudet joko yhdelle tai usealle valtuusku- valiokunnalle vaikuttaisi siltä, että tässä haluttiin minimoida artiklan käyttö, mutta siis eh, nämä argumentit huomioon ja tulen laatimaan tältä pohjalta tekstin. Tammikuulle varmasti mennään ja sitten voitte tehdä ehdotuksenne, mutta ehkä kuitenkin eh, voin tulkita, että pientä muutosta työjärjestyksen. Hyvä. Ja sitten voimme siirtyä viimeiseen kohtaan tämän päivän osalta, eli keskusteluun viimeisimmän neuvoston päätelmistä, tietystikään kokonaisuudessaan päätelmistä, vaan tarkastelemme niitä päätelmien osia, jotka käsittelevät perustuslakiin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi taloudenhallinnan task force. En tiedä, miten alustaa nyt tämä asia järkevintä tietysti olisi lukea päätelmät, jos ei vielä sitä ole tehnyt. Varmasti olette päätelmät kuitenkin saaneet. Avaan siis nyt keskustelun tästä aiheesta, joka teille on ilmeisen tuttu. Daf äh, ehkä voi alustaa. Olkaa hyvä. President, um, I'm most grateful that you agreed that... Niin, kiitoksia paljon puheenjohtaja, että suostuitte ensinnäkin äh, ottamaan tämän asialistalle, että voimme käydä ensimmäisen ajatusten vaiston, vaihe, vaihdon aiheesta, koska aiheessa on, aihe on äärimmäisen tärkeä erityisestikin tälle valtakunnalle, äh, anteeksi valiokunnalle, mutta tietenkin koko parlamentille, kun perussopimuksessa on omia äh, tapahtunut muutoksia. Tämä on ainakin minun kannaltani katsottuna hyvä asia. Ja meidän täytyy miettiä aihetta huolella ja miettiä, kuinka vastaamme neuvoston päätelmiin. Ne näyttävät ehdottavan muutosta artiklaan 122 kohtaan 2 niin, että artiklan tarkoitus muuttuisi. Siinähän annetaan väliaikaisen kriisimekanismin tai eh, tulla väliaikaisesta pysyväksi. Ja on tietysti totta, että kun suuret rakenteelliset eh, tasapainotekijät euroalueella ovat niin merkittäviä ja suorastaan poikkeuksellisia tällä hetkellä ja että jäsenvaltiot eivät pysty niitä yksin kontrolloimaan. Ja tilanteesta on nyt tullut todellakin krooninen eri valuuttojen kohdalla. Eli jos puhutaan perustavanlaatuisesta muutoksesta artiklan tarkoitukseen, niin täytyy ensimmäisenä kysyä itseltään, että kuinka voidaan kuinka se voidaan sovittaa yhteen 125 artiklan kanssa, jossa nimenomaisesti kielletään tällaisen lunastus kieltolausekkeen olemassaolo. Ja täytyy kysyä itseltään, että pitäisikö tässä nyt sitten vaatia pikaista perussopimuksen muutosta ja voidaanko tällaista vaatimusta hyväksyä. Olisi mahdollista perustella että jos toimivallan siirto siirron tarkoituksena on pystyä hoitamaan jotenkin sellainen tilanne, jossa valtio on maksukyvytön suuren valtion velan takia ja että tämä muutos on niin merkittävä, että se tarkoittaa todellakin toimivallan siirtoa. Jos näin on, niin artikla 48.6 on sovellettavissa ja sen mukainen yksinkertaistettu menettely ei ole mahdollinen. Meidän täytyy odottaa ja katsoa, että mitä tarkkaan ottaen ehdotus on sen suhteen, jotta voimme muodostaa käsityksemme siitä. Mutta sitten huomiotani kiinnittää myös se, että tämän Muutoksenteko ei näyttäisi heidän mielestä olevan riittävä vastaus Maastrichtin talouden hallinta normeihin. Ja kansainvälisten talous- ja rahamarkkinoiden luottamus ja myöskin kansalaisten luottamus tulee palauttaa. Ja jos näin on, niin pitäisikö silloin perustaa asianmukainen poliittisen federalistisen unionin mm, taloushallintajärjestelmä. No tällainen askel, tällaista askelta nyt ei varmaankaan ehdoteta otettavaksi juuri nyt, mutta minun mielestäni meidän parlamenttina on järkevää ja myöskin komission on järkevää sovittaa yhteen ja liittää sopimus tämän näennäisesti vaatimattoman perussopimuksen muutoksen kanssa niin, että pidemmällä aikavälillä – voitaisiin sitoutua, tai niin, että se olisi myöskin pidemmän aikavälin sitoumus, jotta voitaisiin ryhtyä aikanaan niihin kvalitatiivisiin toimenpiteisiin, joita vaaditaan kriisin laajuuden johdosta. Uskon, että Euroopan neuvosto pyrkii vain keskittämään kansallisen, kansallisten talouspolitiikkojen hallintaa, mutta se ei kuitenkaan onnistu laatimaan yhteistä federalistista politiikkaa. Ja tämä on mielestäni iso virhe osittain siksi, että vahvistettu koordinointi ei luultavasti toimi tulevaisuudessa, niin kuin se ei ole toiminut aikaisemminkaan. Mutta myös siitä syystä, että se nähdään demokraattiselta kannalta katsottuna sellaisena asiana, jota ei voida hyväksyä. Ja sitten aivan viimeinen ajatukseni tästä aiheesta on se, että jos meidän nyt pitäisi, ja uskon, että kaikki olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi edetä EUn talouden hallintaa, niin meidän täytyy myös ryhtyä toimenpiteisiin parantaaksemme instituutioiden, EUn instituutioiden julkista legitimiteettiä oikeutusta. Ja tämä pitää sisällään myös Euroopan parlamentin. Ja kuten tiedätte, oma ehdotukseni parlamentin vaaliuudistukseksi sisältää myös viittauksen perussopimuksen muutokseen. Ja meidän vastauksemme Euroopan neuvostolle pitäisi olla mielestäni sellainen, että siinä viitataan myös tähän mahdollisuuteen tai kykyyn parantaa parlamentin oikeutusta, legitimiteettiä, jos me nyt aiomme pakottaa kansalaiset eli veronmaksajat nielemään tällaisen vahvistetun taloushallintajärjestelmän, joka pitää sisällään pysyvän rakenteen, jolla taikka elimen, jolla hallinnoidaan valtion velkaa tai pyritään hillitsemään valtion velkaa. Joten nämä ovat suuria vakavia kysymyksiä, joihin meidän valikuntana täytyy ottaa kantaa ja keskustella niitä todella, niistä todella kattavasti. Ja komissiolta ja Van Rompuylta meidän täytyy kuulla ihan tarkasti, mitä heillä on mielessään, ennen kuin päätämme siitä, minkälaisia suosituksia me annamme parlamentille täysistunnossa. Grazie, onorevole Duff. Ha chiesto la parola onorevole Mendes. Mendes on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. En los debates... Niin, niissä keskusteluissa, joita nyt on käyty näistä perustuslaillisista asioista me loimme tällaisen työryhmän, joka käy läpi ja arvioi sitä, minkälaisia muutoksia me voimme tehdä tähän talousasiapuolella. Ja tulokset olivat hyvin heikot ja hyvin vähäiset. Ei näistä saatu yhteisymmärrystä aikaiseksi. Minun mielestäni ainoa asia oli silloin se, että Euroopan unioni koordinoi talouspolitiikkoja jäsenvaltioissa. No, ja sitten järjestettiin tietysti tuo välinen konferenssi ja hallitukset sanoivat, että hallitukset kyllä näitä talousasioita täällä pitävät käsissänsä unionin sisällä. Niin tätä, tässä oli tietysti tietyt nyanssit mukana, mutta joka tapauksessa minä nyt haluaisin pelittää sitä asiaa eteenpäin, jonka Duff, ystäväni Duff jo ottikin esille. Eli tässä nyt sitten ei ole kuitenkaan kyse siitä, että minkäänlaista politiikkaa emme ryhdy tekemään. No sitten meillä on nyt ollut tämä talouskriisi ja rahoituskriisi ja totuus on se, että asiat ovat ovat huomattavalla tavalla lähteneet kiihtymään viime vuosien aikana, jos ajattelemme nyt vaikkapa sitten näitä sääntöjä ja direktiivejä, joita on luotu eurooppalaisille valuutaltaviranomaisille pankkikysymyksissä ja vakuutusasioissa ja sitten järjestelmäriskiasioissa ja niin poispäin. Eli tässä on kyllä nyt jo havaittavissa valtava muutos koko eurooppalaisesta näkökulmasta. Ja näin tämä poliittinen puoli on korvattu ikään kuin tällaisella pakkotilanteella. Ja näin ja tar- perustutaan tarpeeseen enemmän, enemmän, eli tämän päivän maailmassa ei voi toimia enää sitten kuin aikaisemmin. No puheenjohtaja ei tämä ole mitenkään omituista, koska maailma on kovasti muuttunut viimeisessä 20 vuodessa. Tilanne on muuttunut huomattavasti ja näin on tullut näitä nousevia alueita, Kiina, Intia ja niin poispäin. Ja totta kai ne vaikuttavat meihin. Kiina 20 vuotta sitten ne ei oikeastaan ollut tässä mielessä kuin nykyisellä talousmaailmassa. Se on mukava mukana. Joten mikä nyt sitten sitten onkaan tämän kaiken, kaiken ydinlainsäädännössä ja perustus, tai näiden perustamissopimusten muuttaminen. No näinä hetkinä asiat eivät ole missään tapauksessa selve, selve, selviä vielä. Jos minä nyt näitä neuvoston päätelmiä luen ja tutkin niitä poliittisesti, niin on neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy joutunut ikään kuin painostuksen alle siitä pohtiamaan sitä, mitä pitäisi oikeastaan tehdä. Ja tämä yleisnäkemys näissä päätöslauselmissa muotoutuu ainoastaan yhteen konkreettiseen puoleen, eli siihen, että me haluamme oikeudellisesti luoda sellaisen pelastusjärjestelmän. No, minä olen kovasti kovastikin epäilevää nyt tähän asiaan, mitä, mitä syitä tähän tässä on, jos ajattelen tätä perustuslaillista kehystä, joka on hyvin yksityiskohtainen, ja sitten sanotaan, että ei ole olemassa artikla 122 riittävää oikeuspohjaa mekanismin luomiseen. No, minä ymmärrän tämän. Se vaikuttaa minusta ihan oikealta, ja ongelmia on toki pyrittävä välttämään, mutta kuitenkin uskoisin, että tämä nyt ei ratkaise asioita. Tämä on vain yksi mahdollisuus, yksi osa eh, tässä tilanteessa. Van Rompuy on jo sanonutkin, ilmaisut asiankin hyvin, eh, hyvin, eli me tässä nyt ikään kuin pyrimme rakentelemaan kaikenlaisia pelastusveneitä. Nämä pelastusveneet eivät ole mikään varsinainen alus, vaan pikkuisia veneitä vain, jotka meitä hivenen eh, avittavat. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja nyt kehitellessämme ehdotuksia ja miettiessämme näitä Van Rompuyin ajatuksia monissa muissa asiakokonaisuuksissa. Tiedämmehän, että monet muut ajatukset ovat hyvinkin kunnianhimoisia ja me sitten ne tietysti ovat hyvinkin keskusteltavissa ja niitä täytyy pohtia tarkasti kriittisesti, jos ajattelemme esimerkiksi nämä talousarvioiden rangaistusmenettelyt tiettyjä jäsenvaltioita kohtaan. Sitten tietysti on monia muita tekstejä, esimerkiksi kansallisten talousarvioiden esittäminen ennen kansallista talousarviokäsittelyä parlamentissa ja sitten parlamentti on ollut siitä, tämä parlamentti omat, omaa mieltänsä. No niin, eli monenlaisia eri tasoisia ehdotuksia tässä on ja minun huomioni kiinnittyy erityisesti siihen, että vaikuttaisi nyt siltä, että ikään kuin ainokainen sääntöjen muutos on juuri tämä yksittäinen asia, eikä mitään muuta ole sitten ryhdytty muuttamaan. No, voihan, no tämä häiritsee ja huolestuttaa minua, koska minä olen kylläkin sitä mieltä, että että koko tämän pelastusjärjestelmän ja sen oikeus- ja laillisen pohjan luominen, eh, ei, se tietysti jonkun konkreettisen ongelman ratkaisee yksistään, mutta ei ratkaise näitä, tätä valtavaa koko tilannetta ja, tätä, ja ota mitenkään huomioon tätä tilanteen muutosta 20 vuoden sisällä. Eli meidän täytyisi miettiä kokonaan uudelleen tätä Euroopan unionia ja sitten sen rakentamista näissä talousasioissa. No tässä nyt sitten puhutaan tietysti hienoin sanoin asioista, hallinnosta ja taloushallinnosta ja niin poispäin. Mutta minua huolestuttaa se, että nyt me sitten otamme tästä ainoastaan yhden pienen osasen käsiteltäväksi ja emme käy ollenkaan nyt tuolla, tuon konventin kautta, emmekä minkään muunkaan kautta ja vain yhtäkkiä vain jotain vähäisen muka muutamme. Jos olen lukaissut nyt oikein nämä päätelmät, niin kaikki näyttäisi siltä, että me ikään kuin laitamme tämän yhteen pakettiin, ehkäpä tulevan laajentumisen yhteydessä, Kroatian yhteydessä sitten ratifioidaan tämä 2013. Tietysti siihen on vielä oma aikaansa menossa. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että nyt tässä olemme juuri poliittisen tehtävämme kynnyksellä ja tämän valiokunnankin tärkeimmän tehtävän kynnyksellä. Eli meidän täytyy olla hyvin tarkkoja tässä. Tämä uudistus, jota nyt ollaan tekemässä, vaikka se nyt tietysti oikeudelliselta kannalta saattaa olla kovastikin tarpeellinen ja joisenvaltioilla saattaa olla erinäisiä vaikeuksia sen esittämiseen, sen nielemiseen, mutta tämä ei ole kuitenkaan riittävä. Tämä uudistus on liian lyhyt ja meidän täytyy eurooppalaisina ja edustajina viedä tätä syvällisemmälle tasolle ja vaatia Van rompuyltä ja muilta sitten laajemmin sovellettavaa näkemystä näihin asioihin. Me Euroopan unionin parlamenttina olemme valmiita keskustelemaan näistä asioista, se on tietysti päivän selvää, mutta jos me nyt sitten äh, tällaisiin äh, uudistuksiin haluamme ryhtyä nyt todellakin pureutumaan, niin me tarvitsemme selvän konventin tähän. Tarvitsemme, meidän täytyy keskustella tätä tarkemmin ja arvioida näitä asioita pa- paljon paremmin unionin talousarvio, taloushallinnon kautta eikä ilman, eikä ilman toimivaltaa. Se kuuluu, tämä kuuluu meidän työmme ytimeen ja meillä on myös oma legitiimi oikeutemme toimia näin. Ja minä olen juuri sen ajatuksen kannalla, että mitään, mitään konventtia ei tule kutsua koolle silloin, silloin kun on kyse jostain yksity, yksityiskohdasta, pienestä asiasta, en minä halua raskauttaa tätä asiaa, mutta nyt kyse on paljon suuremmista asioista kuin vain yksittäisistä pikkuasioista. Ja meidän roolimme onkin juuri se, että meidän on pohdittava asiaa vielä enemmän ja mietittävä sitä, onko tämä yksi ainoa pieninen oikeudellinen yksityiskohta tässä 122. kuitenkin sellainen, jonka taakse tarvittaisiin paljon enemmän pohtimista ja paljon enemmän enemmän mm, keskustelua eri toimielimissä. Minun mielestäni puheenjohtaja on, meidän roolimme on juuri tämä tässä uudistuspuolessa. No, joka tapauksessa tätä viestiä meidän täytyy viedä eteenpäin. Tämä on juuri se viesti, jota meidän täytyy todellakin lähettää ja katsotaan, miten asia sitten kehittyy tulevien kuukausien aikana tämä, tämä Van Rompuylla on tietysti oma mandaattinsa ja hän keskustelee jäsenvaltioiden kanssa ja minäkin olen tietysti sitä mieltä, että to, meidän kaikkien toimielinten täytyy keskustella näistä asioista yhdessä ja miettiä, mikä tämän uudistuksen sisältö on. Minä puheenjohtaja uskoisin, että sen, nä, tällä linjalla meidän täytyy jatkaa, niin kuin puhemieskin on sanonut, eli meidän täytyy Putsikin kautta viedä eteenpäin juuri se viesti, mikä meidän, mitkä meidän tavoitteemme on ja mitä me haluamme tulevaisuudessa tulevaisuudessa ja mitä uudistuksia, miten, miten me suhtaudumme tähän uudistukseen. Kiitokset teille joka tapauksessa tästä tekemästäni työstä. Kiitos puheenvuorostanne. Ja Hofstad nyt on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Puhujalla ei ole mikrofoni päällä.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 niin, aika usein tätä, näitä asioita käsitellään talousarviovaliokunnassa tai rahavaliokunnassa, mutta parlamentti joka tapauksessa täytyy käsitellä tätä asiaa tarkoin. Ensimmäinen asia, mikä meidän pitäisi tulla mieleen ja mitä pitäisi täällä esittää, on juuri se ajatus, että tästä paketista ja näistä päätelmistä kaikki reaktiot ovat olleet hyvinkin hämmentyneitä ja sekoituneita toinen toisiinsa ja vähän ällistyneitä. Ja minä olen kesku, tietysti seurannut Trisheen ajatuksia. Trichet on kuitenkin ähm, äh, Euroopan keskuspankin johtaja, ja joka vielä perjantaina lehdistössä kuitenkin, äh, eli viikon sen jälkeen, kun huippukokous on järjestellyt, järjestetty, äh, otti esille sen, että hän kuitenkin hivenen nyt pelkää tätä uudistusta, ja suhtautuu siihen hyvinkin epäröiden. Olen samaa mieltä kuin tässä Vigo äsken ehti sanoa. Eli tämän kanssa ei päästä puusta pitkälle. Me tarvitsemme paljon vakuuttavamman, paljon tehokkaamman, vahvemman mekanismin tähän, koska meidän täytyy pyrkiä menemään paljon paljon pidemmälle, paljon kauemmas näissä asioissa kuin niissä välineissä, joita huippukokous on päättänyt. Minä olen varma ja uskon, että Trisheen näkemykset liittyvät erityisesti juuri näihin mekanismeihin, joita on luotu ennaltaehkäisevässä näkökulmassa ja myös korjaavassa näkökulmassa tähän järjestelmään kuitenkaan ei juuri muuteta mitään, eikä ongelmien ydin missään tapauksessa poistu mihinkään, koska tämä järjestelmä neuvoston järjestelmäksi jää joka tapauksessa kyse on 121 artikla ja 126. Näissä molemmissa tapauksissa pysytään niiden, sen, tämän näiden artikloiden piirissä jo, jo talouspolitiikka-asioissa ja sitten kasvakaus- ja kasvusopimuskysymyksissä ja sitten liian korkeat talousarvioalijäämät, joka molemmissa tapauksissa jossa juuri neuvosto ryhtyy työhön. Komission ehdotus, jonka me olemme nyt Reniltä saaneet syyskuussa, syyskuun lopussa, 29. syyskuuta muistaakseni eh, tuon työryhmän eh, työn jälkeen, jonka siis neuvosto eh, ensin halusi tuon artikla 122, 121, 126 mukaisesti. Emme me voi ryhtyä nyt yhtäkkiä muuttamaan tätä, tätä koko perustamissopimusta ja tulkitsemaan sitä ihan miten sattuu. Kaikki lähtee liikkeelle neuvostossa. Siihen tarvitaan sitten tuon varsinainen määräenemmistö, jotta koko järjestelmää ylipäätään ryhdytään käyttämään. Ei tarvita tarvitaan poliittinen päätös tähän ja se tar- siihen tarvitaan sitten tuota enemmistöä, jos joku valtio sitten esimerkiksi onnistuu saamaan tämän blokkaavan vähemmistön aikaiseksi, niin sittenhän asiaa ei käy käsitellä alkuunkaan eikä mitään tapahdu. Jos Ranska ja Saksa näin haluavat esimerkiksi toimia, että jotakin järjestelmää ei sitten sovelleta, esimerkiksi kuten muistamme, miten kävi vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen yhteydessä 2005. Eli ollaan samassa tilanteessa, ja minä olen sitä mieltä, että tämä koko paketti sinänsä on parantunut, ja tässä on ihan hyviä asioita mukana, siinä on ihan hyviä neuvoston ajatuksia taustalla, mutta kuitenkin meillä on edelleen olemassa nämä perusongelmamme, eli kyse on siitä, ettei tässä ole mistään vähänkään edes puoliksi itsenäisistä järjestelmistä, joihin lähdettäisiin liikkeelle, vaan aina tarvitaan neuvoston päätös ja neuvoston tahto tähän asiaan. Eli emme me voi yhtäkkiä tästä nyt ryhtyä päättämään ihan mitä sattuu, koska artiklojen 121 ja 126 pohjalta meidän on toimittava näissä kysymyksissä. Sitten tämä liittyy myös toiseen ongelmaan joka tarkoittaa sitä, joka liittyy siihen, miten nyt sitten tätä 121 voitaisiin ryhtyä muuttamaan, jotta saataisiin paljon vakaampi pohja puuttua ongelmiin ja rahoitusvakautta kehittää. Puheenjohtaja No, minä nyt voin monta muutakin asiaa tässä tietysti ottaa esille että, ja miettiä vaikkapa viime viikkoa ja viime viikon esityksiä, jossa sata määrin sivuja lähetettiin Kreikalle ja 520 sivua lähetettiin Portugalille. Ja, nyt tämä, ja katsotaan nyt sitten vaikkapa Kreikan äänestystuloksia ja, tässä, ja Irlannin äänestystuloksia, Portugali, Portugalin tilannetta emme vielä tiedä, mutta joka tapauksessa näyttäisi nyt siltä, että kaikki tämä keskustelu jatkuu ja jatkuu ja myös sitten myllertää tuolla rahoitusmarkkinoilla. Eli mikä meidän kantamme parlamenttina nyt sitten pitäisi olla? Me varmasti nyt käsittelemme asiaa hyvinkin tarkasti, en tiedä koska, milloin sitten, ilmeisesti joulukuussa vai koska, meillä, tai sitten heti tuossa joulukuun jälkeen. Eli toivomme, että artikla 48.6 perustamissopimuksista neuvoston pitäisi soveltaa näissä kysymyksissä myös. Ja näin sitten mahdollisesti saadaan tällainen yksinkertaistettu perustamissopimusten uudistusjärjestelmä. Ja näin me voimme sitten antaa, antaa omia neuvojamme tähän ei, ei, tähän työhön, jota neuvostossa tehdään. Me, ja sitten me olemme saaneet kuitenkin jonkinlaisen tehtävän, jonkinlaisen roolin tässä työssä perustamissopimuksen muuttamisessa. Ja meidän täytyy nyt esittää se kysymys, että mistä tämä meidän näkemyksemme sitten riippuu. Meidän täytyy odottaa juuri sitä muutosta, joka täällä on esitetty. Emme voi sitä nyt juuri tänään ryhtyä käsittelemään, jos meillä ei ole noita oikeita tekstejä olemassa ja näitä artiklan 122 artiklan muutoksia olemassa, emme voi edes arvioida sitä oikein, onko se e, suuri muutos vai pieni muutos. Ja meidän täytyy myös odottaa talousvaliokuntamme näkemyksiä, koska on hyvin mahdollista, että siellä sitten tehdään omat ehdotukset ja ehdotetaan toisenlaisia asioita tähän, eh, tähän sopimukseen, jos ajattelee vaikka toisenlaisia mekanismeja, koska aikaisemmin me säikähdimme näitä artikoita 121 ja 126 ja tietysti voidaan myös ajatella tuota rahapolitiikkaa liittyvää artikloita 127, siitä eteenpäin 132 ja 133. Sitten haluttaisiin ikään kuin yhteisöllistää nämä mekanismit. Me tarvitsemme tässä kuten sanoin, niin näiden järjestelmien käyttöön ottaminen vaatii neuvoston käyttöä, vaikka markkinat toivoisivat sellaista järjestelmää, joka voisi itsenäisesti toimia ja joka lähtisi liikkeelle heti, kun ongelmia havaitaan. Joten minä yritän nyt sitten puhua sen puolesta, että tässä ikään kuin olisi tavoitteena yhteisöllistää tämä koko mekanismi. Jos näin ryhdytään toimimaan, niin perustamissopimusta täytyy muuttaa ja täytyy muuttaa siellä artikloita. Ei siinä ole muuta tehtävissä. 121, 126, mahdollisesti muutkin artiklat, jotka eivät koske muuta kuin euroaluetta, siis rahapolitiikkakysymyksiä. Joten meidän täytyy mahdollisesti odottaa sitä, mitä meidän asiantuntijamme täällä parlamentissa sanovat, eli meidän, meidän ekon valiokuntamme siis asiasta sanoo. Pidemmälle täytyy siis mennä kuin siinä ehdotuksessa, jonka neuvosto nyt on meille tehnyt, jota voi sitten tietysti tulkita eri tavoin, mutta me voimme joka tapauksessa nyt jatkaa tältä pohjalta, mutta täytyy pureutua asioihin paljon syvemmin. Joka tapauksessa lopuksi, lopultakin meidän täytyy käydä läpi tuota varsinaista neuvoston ehdotusta ja mitä todellisia muutoksia siinä on, mitä todellisia muutoksia, suuria muutoksia tai pieniä muutoksia 122 sitten on tehty. Hyvä puheenjohtaja, viimeiset sanani on me emme, ei tässä nyt voi sitten tulla sanomaan parlamentille, että no mitään muita muutoksia ei voi nyt sitten yhtäkkiä ryhtyä tekemään. Ei tätä argumentaatiota voi sitten käyttää neuvostossa, kun me nyt ryhdymme käyttämään tällaisia järjestelmiä tulevaisuudessa. Täytyy olla selkeä pyyntö, selkeä, selkeä tavoite ryhtyä muuttamaan tätä tätä artiklaa. No voidaan sitten tietysti muitakin artikloita muuttaa, mutta tämän mekanismin täytyy ryhtyä toimimaan ja sitä varten ehkä täytyy ryhtyä muuttamaan myös muita artikloita, ei pelkästään näitä, eli ja neuvoston. Mutta sitten se, että jos neuvosto voi yhtäkkiä ryhtyä näitä sopimuksia muuttamaan, niin sitten siitä voidaan ajautua taas ojasta allikkoon, jos parlamentin rooli unohdetaan tässä. No, minä olen nyt sitä mieltä, että artikla 122 muutos neuvoston ehdottamalla tavalla täytyy jättää nyt hetkeksi aikaa hyllylle. Odotelemme Ekonin ajatuksia tästä. Jos Ekonin mielestä täytyy mennä pidemmälle kuin se mekanismi, joka nyt on luotu, niin sitten me voimme esittää vastaavan kantamme. Grazie, Kiitokset. Ja Kaltieri seuraavana, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Minäkin olen sitä mieltä, että meillä on käsillä hyvin tärkeä hetki jolloin parlamentin täytyy olla aktiivisessa roolissa, määritellä strategiansa, määritellä selkeät tavoitteet ja ilman muuta sitten yksityiskohdista keskustellaan, kun ehdotus saadaan, kuten Verhofstadt sanoi, mutta meidän täytyy valmistautua ajoissa, koska tällaisten ehdotusten luonne, eli silloin kun muutetaan 125, 125 artiklaa, kuten Verhofstadt totesi, niin tietysti ajatuksena on tehdä mahdollisimman pieni muutos, jonka nojalla voidaan, jolla voidaan muuttaa tätä avustamiskieltolauseketta niin, että suurta suurta institutionaalista luovuutta voidaan käyttää, niin kuin 122 kohta 2 antoi mahdollisuuden aikaisemmin, tuossa aikaisemmin kuukausina. No sitten edellä puhuneet kollegat arvioivat sen suuntaisesti, että nyt mennään epäasianmukaiselle tielle, koska me olemme monta kertaa keskustelleet jo tästä perusasiasta, eli tendenssistä luoda sellaisia mekanismeja ja rakenteita, jotka ohittavat yhä uudestaan ja uudestaan ja enemmän yhteisömenetelmän. Tämä ongelma on nyt siinä, eli että mikä olisi seuraava, mikä olisi tehokkain strategia ja taktiikka. Minä voisin tietysti ohjelmoida äh, talous ja äh, AFKO-valiokunnan kollegoiden kanssa tästä keskustelun, niin että voitaisiin keskustella näitä 122 ja 125 ja 126 ja 121 liittyvistä aiheista niin, että voitaisiin ihan äh, raasti miettiä sitä, että minkälaiset asiat ovat realistisia ja samanaikaisia, samanaikaisesti kunnianhimoisia sen edistämiseksi, että parlamentti ei käyttäisi tätä perustamissopimuksen yksinkertaistettua tarkastusmenettelyä. Eli tarkoitus ei ole heittää palloa vain tuomioistuimen käsiteltäväksi, vaan on lähdettävä realistiselta pohjalta liikkeelle. On yksilöitävä jo tiettyjä elementtejä, joista tässä on jo mainittukin. Joten muistuttaisin sitä, mitä Andrew Duff totesi edellä. Ymmärrän kyllä, että, de, että demokraattinen oikeutus on tärkeä asia, mutta minä jäisin, pitäytyisin kuitenkin siellä talouden ohjauksen ja hallinnan puitteissa. Ja tähän liittyy perustavanlaatuisia kysymyksiä. Tärkein niistä minusta on parlamentin rooli silloin, kun tällainen kriisinhallintamekanismi aktivoidaan. Tietysti voidaan muuttaa muitakin artikloita, mutta on olemassa erilaisia tapoja muuttaa 122 artiklaa. Tietysti on, on muitakin aiheita, joista Verhofstadt mainitsi, ja yksi niistä, tai jotkut niistä vaatisivat kunnianhimoisia muutoksia, ja silloin konventti olisi varmaan paras tie niiden aikaansaamiseksi, mutta tällä hetkellä ollaan käynnistämässä myös muissa neuvottelupöydissä, esimerkiksi neuvoston kanssa käyttävään trilogiin, eli si- viitaan tässä siihen, että 2011 ää, äh, talousarvioon liitettäisiin tiettyjä elementtejä, jotka liittyvät omiin varoihin. Eli keskustelussa, joka meidän valiokunnassa täytyy käydä ja jossa, johon otetaan mukaan ekon ja myöskin poliittiset ryhmät, olisi otettava otettava mukaan sellaisia poliittisia teemoja, joilla voidaan valmistautua neuvotteluihin niin, että meillä on taskussamme sitten jo joitakin vastaehdotuksia, kun neuvottelupöydän ääreen aikanaan istutaan. Honorable Tein. Tein seuraavana, olkaa hyvä. Ja, ich denke, der Rat hat hier eine sehr pragmatische Lösung. Neuvoston ratkaisu tuntuu pragmaattiselta. Voi tietysti olla, että Pidemmällekin pitäisi mennä, niin kuin täällä todettiin, mutta silloin tarvittaisiin suuria sopimusmuutoksia, kansanäänestyksiä, varsin monissa jäsenmaissa näin ole myöskin ja nykykokemukset sopimusmuutoksista ovat olleet varsin huonot, eikä varmaankaan tähän ehditä vuoteen 2013 mennessä. Ja kysymys kuuluu, emmekö halua minkäänlaista suojelua, menettelyä, vai haluttaisiinko ainakin tämä pienehkö muutos aikaan saada pienin sopimusmuutoksin. Tämä suojelumekanismihan on ylipäätään laadittu saksalaisten veromaksajien selkänahasta. Ja nykyinen vaihtoehtomalli ei pitkällä aikavälillä tarkastellen olekaan perustuslain mukainen, ja Saksan perustuslakituomioistuin ei pitkällä aikavälillä voi sitä hyväksyä. Se on ihan selviö. Ei tähän tarvitse olla perustuslakiasiantuntijoita tämän seikan ymmärtää. Ja sitten <clears throat> ehkä on parempi, kun on pyy pivossa kuin kymmenen oksalla. Näin ehkä tämän asian voi tulkita. Eli vuoden 2013 puolessa välissä eh, voitaisiin sitten eh, huomioida se, mitä eh, neuvosto on esittänyt, mutta siihen mennessä ei muukaan vaihtoehto voi mahdollinen mielestäni olla, ja tämän kanssa tulee pystyä elämään. Ja sitten tämä niin sanottu suuri ratkaisu, suuri ratkaisu, siitähän ei olla vielä lainkaan yhtä mieltä, näin Mendeskin, jo totesi aikaisemminkaan, ei oltu yhtä mieltä siitä, mutta ei näin kriisin jälkimainingeissakaan. Eli vuoden 2013 väliin mennessä ainakaan ei paljon tämän pidemmälle kyllä onnistuta pääsemään. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. On äh, hankalaa keskustella äh, tai valmistautua keskusteluun, kun tarkistuksia tulee myöhemmässä vaiheessa, mutta minusta tuntuu, että kun ehdotetaan, että 122 äh, aiotaan muuttaa koskien budjettipolitiikan koordinointia ja erityisesti mitä tulee euroalueeseen, niin tällaiset muutokset saavat ihan oman oman painoarvonsa sitten ja mietin, että osattiinko tässä valiokunnassa ennakoida, että tällainen talous, talouden ohjaus ja hallinta laajensi myöskin euroalueen ulkopuolisiin maihin sillä oletuksella, että kaikilla mailla on tarkoitus päästä euroalueen osaksi aikanaan, jos se laajeni siis, siis euroalueen ulkopuolelle, niin tämä tietysti eh, tarkoittaisi taloudellisen suvereniteetin luovuttamista. Ja UK se tarkoittaisi sitä, että se olisi eh, eh, meidän tämänhetkisen hallituksemme politiikan vastaista, mutta se on tietysti meidän sisäinen asiamme, eikä tämän parlamentin asia. Onorevole Moreira. Moreira. Obrigado, senhor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tässä se kaksi asiaa pitää erillään toisistaan. Ensinnäkin olisi ymmärrettävä ja selvitettävä, miten unionin tulee toimia, jotta päästäisiin tästä kriisin aiheuttamasta vaiheesta yli ja sitten toisaalta minkälaisia perustuslaillisia muutoksia tarvittaisiin, jos haluttaisiin poliittisen uudistuksen esteet raivata alta pois. Ja tämä jälkimmäinen kysymys on ainoa, joka kuuluu meidän toimivaltuuksiimme. Euroopan neuvosto tämän tiedon annon myötä on tuonut esiin sen, että vain artikla 122 tulisi muuttaa. Näin olisi mahdollista saada selkeä vakaa pohja tällaiselle pysyvälle mm, mekanismille. Ja tuttujahan meille ovat nämä Saksan murheet, jotka liittyvät siihen, että Saksassa perustuslaki tuomioistuin saattaisi puuttua asiaan. Mutta mielestäni Euroopan parlamentin tulisi nyt pyrkiä hälventämään näitä Saksan pelkoja ja huolia. Meidän tulisi avata mahdollisuus sille, että perusopimusta voitaisiin muuttaa riittävällä tavalla. Monet meistä, varsinkin ne, jotka riittävän realistisesti asioita tarkastelevat, ovat sitä mieltä, että sopimusmuutokset voivat olla myös negatiivisia. Välttämättä mahdollista kuitenkaan eh, tilanteen huomattavaa muuttamista ja parempaa taloudellista valvontaa ei näin pitkälle voida laajentaa komission toimivaltuuksia. Tätä mieltä me ainakin olemme. Mutta tietysti on yksi asia se, mitä me asioista mietimme, ja sitten toinen asia se, mikä on käytännössä mahdollista toteuttaa. Itse katsoisin, että poliittinen ilmapiiri ei kuitenkaan ole sellainen, että laajemmat sopimusmuutokset voisivat tulla kyseeseen. Lissabonin sopimuksen myötä on tällaista perustuslaillista väsymystä havaittavissa. Ja tämä aiheuttaa mielestäni sen, että e, e, e, suuri yleisö ja ei ole valmis tämän tyyppisiin perustuslaillisiin muutoksiin. Ja itse katsoisin, että ei ole myöskään kovinkaan pragmaattista ajatella, että esimerkiksi Britannian tyyppisissä maissa ja muissakin samankaltaisissa jäsenmaissa voitaisiin olla valmiit hyväksymään sellaista perussopimusta, joka vaatii lisää integraatiota, komissiolle antaisi lisää valtuuksia ja tämän tyyppistä kehitystä olisi eh, mielestäni eh, hieman epärealistista ajatella, että tällaiset muutokset saattaisivat mahdollistua. Eli tästä voisi olla pikemminkin haittaa, ja siksi meidän kannattaisi miettiä asioita hieman toiselta kannalta, miettiä toisenlaisia ratkaisumalleja. Esimerkiksi lähteä liikkeelle siitä, että kunnianhimoisiinkin tavoitteisiin on mahdollista päästä, jos vain tietyt edellytykset täyttyvät. Henkilökohtaiset näkemykseni ovat teille tutut. Itse olen vedellisen kannattaja, mutta toisaalta olen kyllä myöskin realisti. Ja realistiselta kannalta mielestäni meidän tulisi tätä asiaa tarkastella. Paitsi tietysti, jos jossain vaiheessa todetaan, että on ihan ehdottoman tärkeää tehdä muitakin sopimusmuutoksia ja pyrkiä siihen, että kaikki voivat ne hyväksyä. Mutta jos tässä vaiheessa ei olla, niin ei kannata ehkä liian kuvitteellisia äh, tavoitteita asettaa ainakaan lyhyellä aikavälillä. Ja seuraavan puheenvuoron sitten saa Olkaapa hyvä. Kiitokset niin ihan lopsasti, koska täällä nyt näyttää aika moni haluaa sanoa jotakin. Minäkin haluaisin nyt sitten palata tähän hyvin käytännönläheiseen päätökseen, jonka neuvosto on, jonka neuvosto on tehnyt ja jota sitten tosiaankin ajateltiin nyt, jolla ajateltiin nyt ratkaista tällainen tärkeä tasa, täsmällinen ongelma ja sitten päättää tämä, tämän kriisihallinnan, talouskriisihallinnan väliaikainen mm, ja halli, ratkaisuvaihtoehto. Eli nyt tässä neuvosto on toivonut voivansa tehdä päätöksen hyvinkin käytännönläheiseltä tavalta ja tasolta ja reaktiivisesti. Nyt kun minunkin muutkin kollegani ovat tässä jo asiasta puheenvuoroja esittäneet, niin sanon minäkin, että ei tämä nyt näytä olevan ihan realistista tehdä tällaisia muutoksia perustamissopimuksiin ihan tähän tyyliin, koska nämä muutokset vaikuttavat hyvin moniin asioihin ja ja myös täytyy pyrkiä pysymään juuri nyt tässä aivan ytime, asioiden ytimessä mm, ja miettiä tilannetta sitten vuoteen 2013kin mennessä näkökulmasta. Eli muutos, muutokset nyt näihin pelkkiin sopimuksiin, niitä pitäisi ainoastaan ajan mittaan ryhtyä tekemään. Oikea kysymys pikemminkin on juuri nyt tällä hetkellä se, mikä meidän talomme rooli on tässä kysymyksessä, koska totta kai nyt on ensimmäis, kyse ensimmäisestä sopimuksen uudistamisesta Lissabonin sopimuksen vuoro, voimaantulon jälkeen, eikä ole siis mitään aikaisempaa kokemusta kokemusta näistä asioista olemassa, eikä muita, tapo, muita toimintatapoja, eikä parlamenttia nyt tule piilottaa näissä asioissa, eli parlamentille täytyy antaa oma tehtävänsä ja oma vastuunsa, niin kuin Lissabonin sopimuksessa sille on annettu tällainen vahvistettu oma rooli näihin kysymyksiin. Ja näin tietysti pikapuoliin ryhdytään nyt tähän näihin toimiin ja saadaan tietää, mikä tavoite sitten on. Meidän täytyy pysyä hyvinkin nyt yksityiskohtaisissa uudistuksissa, mutta niihinkin parlamentin, parlamentilla täytyisi olla oma sanansa, sanansa sanottavana, koska me olemme kuitenkin yksi tärkeimmistä näyttelijöistä näissä muutoksissa. Kiitoksia. No niin, ei muita puheenvuoropyyntöjä. On hieman hankala vetää yhteen tätä keskustelua. Tämä oli ensimmäinen keskustelu eh, näistä hankaluuksista, eh, joita ei tietenkään ihan puolesta toista tunnissa voida ratkaista. No näihin palataan, en tiedä milloin, mutta ainakin Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa ja puhemies Pusek tulee osallistumaan ymmärrykseni mukaan. Ja olemme yhteydessä puhemiehen ja ainakin koordinoiteroiden meidän koordinaattoreiden tulee olla ennen joulukuuta yhteydessä häneen ja ilmaista kaikki huolenaiheet ja ehdotuksetkin, joita täällä on tehty. Eli pragmaattisuutta toivottiin. No pahoittelen, jos valmistelu tämän keskustelun tienoilta, tiimoilta ei ollut kovin hyvä, mutta äh, äh, kuitenkin Raff toivoi, että tämä otettiin esityslistallemme. No niin, äh, tämä varmaan yhteenvedoksi riittää ja tähän voin kokouksen päättää, mutta yksi juttu vielä. Äh, kokouksen alussa unohdin muistuttaa teitä siitä, että sihteeristössämme on uusi toimihenkilö. Memmets on hänen nimensä. Hän ei ole tässä, vai onko hän täällä paikalla? On, tuolla. Tervetuloa valiokuntaan. Me olettekin meille jo tuttu. Ö, eh, olette ennenkin tehnyt yhteistyötä kanssamme. No niin, toivottavasti yhteistyöstämme tulee oikein tehokasta ja hedelmällistä jatkossakin. Hyvä ja näkemisiin.